Okay, colleagues, can I bring the meeting to, to order? Mm, kollegat, voimmeko aloittaa kokouksen? Tämä tulee ehkä suurena yllätyksenä, mutta meillä ei ole aikapaineita tänä aamuna. Ainoa paine on se, että joudun, pysty venyttämään kokousta niin pitkään, että ehditään saada teetä ja kahvia. Ja kuten täällä Peter sanoi, se on hyvin tärkeää. Ensin puheenjohtajan ilmoitusasiat ja päätökset koordinaattoreiden kokouksesta 14. ja 25. marraskuuta. 14. marraskuuta asetusehdotus, joka liittyy 290 ja 291 artiklaan toimintasopimuksessa, joka liittyy sääntelyyn, valvontaan, Koordinaattoreiden kokous oli, että pysyvät edustajat Kuhn ja Alkadraui esittelisivät tämän lausunnon lentokenttäpaketista. Neuvottelut neuvoston kanssa koordinaattorit pyysivät, että puheenjohtaja kirjoittaisi neuvostoon, että valiokunta on valmis lähtemään neuvottelemaan meluehdotuksesta ymmärtäen, että neuvosto myös olisi valmis keskustelemaan lentomatkustajien oikeuksista ja komitologiasta koordinaattorit huomioivat uutislehtisen 4. marraskuuta ja 20. 17. marraskuuta mahdollisesti näistä melutasoista voitaisiin keskustella seuraavassa kokouksessa sitten eilisestä koordinaattoreiden kokouksesta. Saimme pääosasta Move osastolta selvityksen sellaisista lentoyhtiöistä, jotka ovat lentokielossa eu alueella musta lista siis. Me huomioimme komission antavan, antaman tiedon ja puheenjohtaja muistutti, että jos vastalauseita ei esitetä perjantaihin mennessä tällä viikolla 29. päivä, niin kirje lähetetään – tällä tapaa komissiolle. EU-Yhdysvallat kauppasopimus ja liikennematkailu pysyvän esittelijän nimeäminen päätettiin, että puheenjohtaja voi olla valiokunnan pysyvä esittelijä komitologiasta koordinaattoreiden päätös newsletter 28. 18. marraskuuta uusi versio kirjeluonnoksesta – oikeusasioiden valiokuntaan, joka liittyy lainsäädäntökysymyksiin ja Lissabonin sopimukseen. Tämä jaetaan teille ja saatte tehdä tarkistuksia perjantaihin 29. päivä puolen päivän mennessä. Muissa asioissa keskusteltiin lyhyesti tästä ajopiirturikysymyksestä. Tässä kertomuskoordinaattoreiden kokouksesta. With that. Yeah. Ovatko kaikki tyytyväisiä tähän? Hyvä, kiitos. Ja minä sekoittelen hetken tässä tätä teepussia niin kun ennen kuin siirrytään seuraavaan kohtaan äänestys edustaja Fidansan mietinnöstä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto. Everybody got the voting cards. Come. Onko kaikki äänestyskortit? Voimmeko testata? Kokeillaan, toimivatko laitteet. Äänestys alkaa. Katsotaan, kuinka monta EPP-jäsentä täällä on. Ovatko kaikki äänestäneet? Onkaan ihan varma, että kaikki ovat äänestäneet. Nyt näyttää siltä, että kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Onnittelut EPPlle. Siellä ei ole liikaa jäseniä tänä aamuna. Kiitos. Well, it just proves that Matthew's getting a dis- Tämä vain osoittaa, että Matthew saa vähän kuria sinne EPPn riveihin. Oletteko valmiina? Ensin tarkistus 73 ja tarkistus 74. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi yksi. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tiedän, että se on kompromissi neljä, kunhan se löytyy kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Minä pidän tällaisesta äänestyksestä kompromissi viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt artikla 6 ja uusi. 6 ja uusi tarkistus 342 ja 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 341 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55, 342, toinen osa 56, 62 ja 72, kaikki yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voimmeko tarkistaa tuon? Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 343 Taylor. Eikö niin? 343 puolesta. Vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 343 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 58 lisäyksenä puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 38 lisäyksenä puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 59, 60, 61 äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 344 puolesta vastaan tyhjää. Uskakseni hylätty, mutta tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavan kielellinen 345 Taylor puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 63 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 346 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 41, eikö niin? 41 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 65 ja 347 identtisinä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 66, eikö niin? 66 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 350 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 351 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 351 äänestys alkaa. Yes. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 353 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten liitteet. Kompromissi seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet. Kompromissi 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taylorin 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4, 13 anteeksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen esittelijältä puolesta vastaan tyhjää Käsittääkseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 10 esittelijältä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 94 Bilbaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 raukeaa 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 de Grandes puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 Bilbao puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sata kaksi Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Voimmekö nyt äänestää ehdotuksesta näin muutettuna? Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta 7 vastaan ei tyhjä hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselma. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sama tulos. 30 puolesta 7 vastaan. Ei tyhjää. Hyväksytty. Odittelut, edustaja Finansa. Ja sitten äänestetään päätöksestä lähteä toimijoiden välisiin neuvotteluihin. Sääntö 70.2. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sama tulos 30 puolesta 7 vastaan ei tyhjiä. Myös hyväksytty. Kiitos oikein paljon. Näin saimme aamun kokouksen päätökseen. Voisinko muistuttaa teitä, hyvät naiset ja herrat, siitä, että ennen kuin kaikki poistuvat täältä, niin Tänään iltapäivällä keskustelemme Eurokontrollin johtaja Brennerin kanssa ja sitten neljän koordinaattorin kanssa. Olen pyrkinyt selvittämään koordinaattoreille sitä, että puheaika on rajoitettu ja sitten satamapalvelukeskustelu, joten olisi hienoa, jos jäsenet voisivat palata tänne kolmelta. Mikään ei ole pahempaa kuin, että täällä on pelkkä puheenjohtaja, mutta rivit tyhjänä ja niille varjoesittelijöille, jotka keskustelevat tästä rautatiepaketista. Tämä sali on käytössänne, jos haluatte tehdä työtä. Mutta muuten kokous keskeytyy tähän iltapäivään asti. Kiitos.